ja komissio suunnittelee lopettavansa pohdintansa tämän aiheen parissa tämän vuoden 2012 loppuun mennessä. Kiitos. Kiitokset komission jäsen Georgieva. Tämä keskustelu on näin päättynyt ja äänestys toimitetaan tänään kello 12. Seuraava esityslistan kohta on herra Noiserin mietintö EUn kehitysyhteistyö energian yleistä saatavuutta vuoteen 2030 mennessä koskevan tavoitteen tukemiseksi. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijämme Noiser. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat. Tämä mietintö, joka koskee energian yleistä saatavuutta, tulee näin vuoden 2012 alussa aivan oikealla hetkellä. YK on vuoden 2012 nimittänyt yleiskokouksessaan uusiutuvien energianlähteiden vuodeksi niin, että ne ovat todella kaikkien saatavilla. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat valiokunnassa tukeneet minua tässä työssäni. Haluaisin todeta, että me ensinnäkin haluamme uusiutuvia energianlähteitä käyttöön ja toiseksi haluamme todella näiden uusien energialähteiden olevan kaikkien saatavilla. Siksi näitä energianlähteitä on hinnoiteltava niin, että ne ovat kaikkien saatavilla. Kehitysyhteistyövaliokunnassa teimme hyvää yhteistyötä myös kansalais yhteisöjen kanssa, erityisesti Lontoosta ja Tukholmasta nostaisin kaksi esiin. Ja myös sihteeristö antoi meille merkittävää tukea siinä, miten voidaan todella taata uusiutuvien energialähteiden yleinen saatavuus. Haluaisin tehdä tämän asian vielä entistä selvemmäksi. Tällä hetkellä 1,3 miljardia ihmistä elää maailmassa ilman sähköä. 2,7 miljardia ihmistä tekee ruokansa biomassan avulla improvisoiduilla liesillä. Erityisesti Sahara eteläpuolisessa Afrikassa ja Intiassa tilanne on tällainen. Kenia esimerkkinä 20 prosentilla kansalaisista on pääsy sähköverkkoon, mutta vain muutamalla prosentilla maaseudun kansalaisista. Sähkön saatavuus tarkoittaa muutakin kuin valoa, se tarkoittaa myös ruoanlaittomahdollisuutta, mutta vielä energian saatavuudesta ei ole tehty vuosituhat tavoitetta. Kuitenkin ilman energian saatavuutta meidän on hyvin vaikea päästä vuosituhat tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi ehdotammekin, että näitä vuosituhat tavoitteita muutetaan vuoden 2015 jälkeen niin, että mukaan otetaan myös energian saatavuus. Koulut, koulutuslaitokset, sairaalat, terveyskeskukset ovat vaikea kuvitella ilman sähköä. Miten ne voisivat toimia ilman sähköä? Biomassan käyttäminen lämmittämiseen sekä ruoanlaittoon terveydelle haitallisen savun vuoksi aiheuttaa tuhansia, kymmeniä tuhansia kuolemia vuosittain. Me olemme kieltäneet hiilen, kivihiilen käytön ilmastosyistä, mutta eihän se ole, puhiilen käytön, mutta eihän se ole mahdollista. Meidän on suljettava silmämme sen käytöltä, pakkohan sitä on voida käyttää, kun muutakaan ei ole. Me haluamme nyt katsoa tulevaisuuteen ja muistuttaisin tässä vielä pääasiallisista vaatimuksistamme mietinnössä. Euroopan unionilta ja jäsenvaltioita vaaditaan, että ne vuoteen 2030 mennessä politiikan aloilla huolehtivat siitä, että energian yleinen saatavuus saadaan toteutumaan. Meidän täytyy keskittyä pieniin hajautettuihin uusiutuvia energialähteitä tukeviin hankkeisiin, koska vain näin päästään todella energian saatavuuteen kaikkialla. Kehityspankit eivät ole pienten hankkeiden, energiahankkeiden käytettävissä. Tätä täytyy muuttaa. Rio 20 prosessiin muun muassa täytyy energian yleinen saatavuus saada mukaan ja siitä on tehtävä vuosituhat tavoitteet tavoite vuoteen 2015 mennessä. Kiitos. Kiitokset kollega Noiser. Nyt Catch the Eye-menettely. Ensimmäisenä puheenvuoron sanoo Pasesku. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Energiapalveluihin pääsy on ihmisten elintason parantamista. Tämä erityisesti koskee ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä. Tämä tarkoittaa, että e, energian saannin tulisi olla prioriteettina keskustelussa köyhyyden poistamisesta. Vaikeasti saatavilla olevat modernit energiapalvelut aiheuttavat erityisiä ongelmia naisille ja lapsille kannatan sitä, että tämä asia otetaan kesäkuun Rio plus 20 huippukokouksen asialistalle ja tuen sitä, että luodaan erityinen energia- ja kehitysohjelma Euroopassa. Samanaikaisesti yksi, täytyisi rohkaista yksityisiin investointeihin, jotta voitaisiin helpottaa energiapalvelujen saantia tuen sitä, että tuetaan hankkeita, joissa käytetään uudist- uusiutuvaa energiaa esimerkiksi Romaniassa tässä tullaan ansaitsemaan 300 miljoonaa euroa vihreissä energiasertifikaateissa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Korea de Campos. Kiitos puhemies. Minä haluaisin tehdä selväksi, että Euroopan pitää asettaa tavoitteeksi pääse uusiutuvan energiaan mutta ei ainoastaan eurooppalaiseksi tavoitteeksi, vaan globaaliksi tavoitteeksi. Selvää on, että uusiutuvan energian aloilla teknologinen edistys on huikea. Tuskinpa me olisimme voineet 20 vuotta sitten kuvitella, missä me nyt olemme. Kunnon tavoitteiden asettaminen uusiutuvan energian saavutettavuuden kannalta on hyvä. Saadaan alipuolinen Afrikka, on alue, jonka metsiin biomassan käyttö vaikuttaa, koska biomassa on ainoa käytettävissä oleva polttoaine. Ja tätä, tätä meidän on muutettava. Meidän täytyy myöskin ajatella myöskin uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähköntuotannossa. Se on toki kriisissä ongelma ja ydinenergian suhteen me toimme komissiota. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Ransdorf. Děkuji, pane předsedající. Nedávno jsem se zúčastnil diskuse o... Kiitoksia. Vähän aikaa sitten osallistuin keskusteluun EUn ja Yhdysvaltojen energiapolitiikasta. Voin sanoa teille, että amerikkalaiset toimivat tässä paljon paremmin kuin EU, koska heillä on selkeä, hyvin suunniteltu ohjelma, jota toteutetaan. Meillä ei sellaista ole. Se, mitä eniten tarvitsemme EU:ssa, on energialähteiden monimuotoistamista. Meidän täytyy katsoa vaihtoehtoisia energialähteitä, kuten esimerkiksi bakteereiden geneettistä manipulointia. Tämä on asia, jota amerikkalaiset tällä hetkellä tutkivat, yrittävät hyödyntää tätä teknologiaa dieselin tuotannossa. Meidän täytyy myös yhdysputkia ja verkkoja luoda ja varastointia parantaa. Tässä me olemme tehneet tarpeeksi. Kiitoksia kollega Ransdorf. Seuraavaksi kollega Paska. Pan e, Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää herra Noiseria. Hän tukee pieniä hajautettuja energiatuotantoprojekteja kehitysmaissa. Tämä on kiinnostava, kunnianhimoinen ajatus, mutta EUlla ei ole riittävästi kapasiteettia tällaisen projektin edistämiseksi. Siitä huolimatta EU voisi tehdä aloitteen tällaisen globaalin projektin edistämiseksi teollisuusmaiden ja teollistumien maiden tuella. Näin voisimme yhdistää resurssimme niin, että mainitun kaltainen projekti voisi auttaa kehitysmaita paljon isommassa mitassa kuin mitä EU yksin pystyisi tukemaan. Kiitoksia seuraavaksi kollega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 maat kärsivät merkittävästä energiaköyhyydestä. Miljoonat ihmiset elävät ilman sähköä. Mielestäni tämä ongelma ei ole ollut kehitysongelmien esityslistalla tarpeeksi merkittävällä sijalla. Energian saatavuus on aivan kehityksen avain kehitysmaille, mutta tilanne ei kuitenkaan parane. Kotitaloudet käyttävät suuren osan käytettävissä olevista tuloistaan energiaan ja tehottomaan lämmitykseen siksi, että heillä ei ole saatavilla muita energialähteitä, eivätkä he saa minkäänlaista tukea valtiolta. Meillä on uusia teknologioita, vihreää energiaa ja tiedämme, miten nämä energialähteet saataisiin myös köyhien yhteiskuntien käyttöön. Uutta teknologiaa on käytettävissä, siksi meidän täytyisi tehdä maailmanlaajuista yhteistyötä tukeaksemme näitä tahoja vähentääksemme maailmanlaajuista köyhyyttä niin, että 2030 mennessä energia olisi yleisesti kaikkien saatavilla. Kiitoksia ja seuraavaksi Rova Tikau, olkaa hyvä. Dank. Pe plan mondial, în jur de 1,3 miliarde de persoane, dintre care 84% trăiesc în mediul rural. 84 prosenttia maailman ihmisistä elävät maaseudulla ja heillä ei ole pääsyä sähkön käyttöön. Yli 1,4 miljoonaa ihmistä kuolee lämmityksessä kotona käytettävän savun vuoksi. 3 prosenttia globaalista e- energiainfrastruktuuri-investoinneista vuoteen 2013 aikana voitaisiin investoida nykyaikaiseen kestävään energian tuotantoon kehitystarkoituksessa. Ja 2015 universaali pääsy energian pitäisi olla äh, oikeus kaikille. Ja EUlla pitäisi olla erityisiä toimia energiaköyhyyttä vastaan. Kiitokset kollega Tikau ja viimeisenä vielä kollega Vlasikova Benova. Olkaa hyvä. Ďakujem, pán predsedajúci. Prístup k službám modernej Kiitoksia, puhemies. Modernien energiapalvelujen käyttö on niin tärkeää köyhyyden poistamiseksi. Ilman energiaa ihmiset ovat tuomittuja köyhyyteen ja epäinhimillisiin olosuhteisiin. Meillä on ollut yksityisiä investointeja energiapalveluihin, mutta on vain hyvin vähän eh, kehitysmaita, jossa on saatu aikaan se, että köyhillä olisi parempi pääsy energiapalveluiden pariin. Yksityistä sektoria olisi kannustettavaa eh, kiinnostumaan tästä enemmän. Tulevaisuudessa energia energiaväline, EUn energiaväline on ainoa rahasto, jolla voidaan edistää investointia energiaköyhyyden vähentämiseksi. Kuitenkaan meillä ei ole mitään takeita siitä, että tämä väline eh, säilyy tulevaisuudessa. Tarvitsemme siis poliittista tahtoa ja eh, rahoituksellista sitoumusta, jotta EUlla on tärkeä rooli. Eh. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt komission jäsen äh, Georgieva komission puolesta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Kunnianarvoiset jäsenet. Komissio pitää herra Noiserin mietintöä erittäin tervetulleena. Me olemme samalla aallonpituudella. Me olemme yhtä sitoutuneita siihen, että universaali pääsy energiaan 2013 mennessä toteutetaan ja että uusiutuvan energian osuus tämän tavoitteen saavuttamisessa kasvaa. Me kaikki tiedämme energian ratkaisevan osuuden kehityksen käyttömoottorina. Ja se on terveyden, koulutukseen, ruo, energiahuollon, ravinnonhuollon kannalta. Se on ratkaisevaa ja se vähentää myöskin ilman saastumista ja sen kansanterveysvaikutuksia. Mietinnön suositukset ovat täysin samansuuntaisia kuin komission strategiat, kuten muutosagenda, jossa tunnustetaan energian ainutlaatuinen rooli kehitystyössä. Otamme voimakkaasti osa YK uusiutuvan energian aloitteeseen. Komissaari Pivalts johtaa Bankimiunin asettaman työryhmän työtä. Siinä pyritään luomaan on suotuisat olot kahdella, kahden haasteen toteuttamiseksi, eli köyhyyden vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ja tämä työmme antaa ratkaisevan roolin kummassakin komission rooli varhaisissa keskusteluissa on ollut tärkeä ja EU ihan oikeutetusti nähdään yhtenä, ellei johtavana toimijana, jotta tämä YK on aloite toimisi. Näin siksi, että olemme maailman johtava kehitysavun antaja. 60 prosenttia maailman kehitysavusta tulee EU-sta. Meillä on johtava ääni muun muassa Maailmanpankissa. Olen itse ollut maailman pankin työntekijä ja voin taata, että EUn ansiosta Maailmanpankki maksoi ensimmäiset uusiutuvan energian tavoitteensa. EU-maat ovat kuitenkin myös ainoat, jotka ovat sitoutuneet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tavoitteeseen. Ja EU 13 Plus antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda uusia aloitteita ja olen varma, että komission ja sen Pibalts miettii keinoja, jotta tämä alue löytäisi rahoitussitoumuksia. Me tunnustamme myös Euroopan parlamentin roolin lainsäädännön hyväksymisessä ja täytäntöpanossa liittyen mietinnön tavoitteisiin. Me tunnustamme haavia ratkaisujen merkitykseen uusiutuvan energian käytössä köyhien ihmisten auttamisessa näin sen esimerkiksi Nigerissä matkustaessa olen nähnyt että tämän merkityksen. Meidän täytyy tarjota voimakkaasti energiaratkaisuja. Näillä mailla on tarpeita, jotka liittyvät myöskin veden saantiin, veden säilytyskapasiteetin luomiseen. Eli me voimme useamman kärpäsen yhdellä iskulla tappaa etsimällä hajatettuja ratkaisuja universaalin äh, energian saatavuuden erityistä päätöslausemaa emme voi odottaa 2013, mutta meidän täytyy tukeutua tiedonantoon ja tukeutua tähän uusiutuvaan energiaa kaikille. Niin tässä saatavuusstrategia äh, toimii kestävällä tavalla 2013. Me perimme luomaan mekanismeja, joissa kehitysmaat voisivat liittyä mekanismeihin, joissa saisivat tarvittavaa teknistä tukea oman energian saantistrategian kehittämisessä. Tämä osoittaisi sitoutumista kumppanusmailta ja loisi olot, jotka mahdollistaisivat yksityisten investointien toteutumisen. Näen, että herra Noiser jakaa nämä tavoitteet. Komissio uskoo, että voimme yhdessä saavuttaa nämä tulokset. Olen erittäin kiitollinen parlamentin tuelle ja kehitysvaliokunnalle. Se on aina tukenut komissiota. Paljon kiitoksia. Kiitokset komission jäsen Georgieva. Tämä keskustelu on näin päättynyt ja äänestys toimitetaan tänään kello 12. Seuraava esityslistan kohta on herra Schmidtin mietintö verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus ja esittelijä saa nyt puheenvuoron neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Minä otin